osallistua yhteiskuntaan, taloudelliseen ja poliittiseen elämään. Ja tietysti ja myös osallistua entistä aktiivisemmin oman perheensä elämään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Näteitä on ollut niin paljon ja enimmistö osallistujista on ollut paikalla alusta loppuun saakka. Tätä on erittäin harvoin. Ne, jotka ovat seuranneet keskustelua, ne ovat varmasti sitä mieltä, että ne Tämä on hyvin olennainen. Ei tulla ainoastaan oman puheenvuoron ajaksi sisään, vaan kuunnellaan, kun kollegat vastaavat ja esittävät puheenvuoron. Ja tällaista toimintaa todellakin odotettaisiin parlamentaarikoilta. Joten kovasti kiitoksia teille kaikille äänestys näistä tämänpäiväisistä keskusteluista pidetään huomenna puolilta päivin. Seuraava Esityslista kohta on edustaja Leena Eekin mietintö. Se koskee yhteistä Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelmaa. Siitä puheenvuoro esittelijällä ensimmäiseksi. Rouva Eek, neljä minuuttia. Ah. Herr talman. Puhemies, komission jäsen, puheenjohtajavaltio Espanjan edustajat, arvoisat kollegat. 150 vuotta Itämeri on siirtynyt koskemattomasta, selkeästä ja ravintoköyhästä arktisesta merestä sellaiseen tila, tilaan, jossa valitsee jatkuva kriisi, yli, rehevöityminen, ja niin edelleen, myrkylliset jätteet. Ja Itämeren tilanne on erittäin vakava. 90-luvun ja 2000-luvun edistysaskeleiden edistysaskeleista huolimatta koko Itämeri on rehevöitynyt. Erilaiset ympäristömyrkyt ja raskasmetallit, niiden pitoisuus on korkea. Esimerkiksi mitä tulee elohopeaan ja DDT, emme tiedä, onko kukaan teistä nähnyt esimerkiksi tämän lisääntymisen, kun esimerkiksi upeassa saaristossa kesällä veneillään ja siellä sitten näkee desimetrin, desimetrin paksun leväkukinnon, siis leviä, jotka haisevat ja jos koirat uivat vedessä, ne kuolevat, jos lapset uivat siellä, niin he saavat mahataudin. Siis tämä on Itämeren tila nykyään. Mitä tulee elävään maaseutuun ja sen tulevaisuuden varmistamiseen, on ehdottoman välttämätöntä, että me lisäämme tietoa siitä, mitä Itämeren alueella tapahtuu. Sen ekojärjestelmä on monimutkainen ja sitä on mahdollista hyödyntää ilman yhteistyötä tutkijoiden välillä yli rajojen ja koko tällä Itämeren valuma-alueella. Paljon tutkimusta tehdään nykyään, mutta useimmiten kuitenkin ilman, että sitä koordinoidaan tarpeeksi. Jotta voisimme muuttaa kaiken tämän, on olemassa ehdotus, joka meillä on edessämme, joka lyhennetään mm, lyhenteeseen bonus. Tästä on tarkoitus saada aikaan yhteinen tutkimusohjelma Itämeren ympäröivien valtioiden ja Venäjän tutkijoiden välillä, jotta voitaisiin tällä tavalla kohdata ympäristöhaasteet tällä alueella. Bonus luo strategisen suunnitelman ja tässä on yli 500 tutkijaa kahdeksasta jäsenvaltiosta Itämeren ympärillä ja EU ja Itämeren valtiot tulevat yhdessä panostamaan liki miljardin Ruotsin kruunua ympäristötutkimukseen. E, Itämeren ympärillä asuu 85 miljoonaa asukasta sellaisissa maissa, joiden talous riippuu merestä tavalla tai toisella. Samalla tietysti meidän yhteiskuntamme vaikuttavat näihin ongelmiin, kun jätteitä päästetään vesiin. Siis vaaditaan kokonaisvaltaista kuvaa, koska tutkimus on pirstoustunutta ja aivan liian riippuvaista kansallista alueesta paikallisella tasolla saatavilla olevista niukoista tutkimusresursseista pitäisi esimerkiksi lähteä TTK-puiteohjelmasta ja bonuksen kautta myös kansalliset tutkimusohjelmat osallistuvista maista integroidaan yhteiseen strategiseen ohjelmaan, jonka tavoitteet ovat selkeitä. Ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana, kollegoja, puheenjohtajavaltiota ja tutkimuskomission jäsentä, niin että tämä on todella saatu. Siis mitä tulee koordinointiin toimintaan tällä tavalla, tässä on tarkoitus saada aikaan kestävä ja resurssien käytön kannalta tehokas ja kestävä Eurooppa. Kaikki, siis mitä tulee kirjas, kirjallisuuteen, taiteeseen, musiikkiin. Me haluamme, että kaikki tämä on lastemme hyödynnettävissä ja bonus tulee merkitsemään foorumia, jolta voidaan tämä tulevaisuuden panostus saada aikaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi komission nimissä komission jäsen Kikenkin. Toivotamme hänet tervetulleeksi ainakin minulle. Tämä on ensimmäisen kerta, ensimmäinen kerta, että olen puhemiehenä, kun te tulette tänne parlamenttiin. Olkaa hyvä. Vice President, Arvoisa puhemies, haluaisin osoittaa kiitollisuuteni esittelijälle ja parlamentille. Kiitos, että komission ehdotusta on tuettu bonusohjelmassa. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä ja haluaisin tunnustaa, miten tärkeä asia tämä on ja saimme myös tukea valiokunnalta. Kahdeksan jäsenvaltiota on Itämeren reunoilla ja me olemme tietoisia millaisia ongelmia tällä hetkellä on Itämeressä. Näin äh, Rova Ek otti nämä esiin jo äsken. Nämä ovat kasvavia ongelmia ja näin me tarvitsemme äh, myös äh, tiedettä. Se on tärkeässä asemassa silloin, kun haluamme puuttua näihin sektoreihin. Kuitenkin EU:ssa ei ole riittävästi koordinointia ja tutkimus on hajanaista Tämä on haaste, joka edessämme on. Myös Itämeren alueella on aivan selvää, että yksittäiset Itämeren valtiot eivät onnistu ratkaisemaan ympäristökysymyksiä tällä alueella. Jos halutaan puuttua ympäristöongelmiin, Itämerellä on kiireesti kehitettävä strategi, strateginen integroitu ratkaisu alueelle. Meillä pitää olla eh, rajat ylittävää synergiaa, pitää lisätä myös tutkijoiden rajat rajat ylittävää liikkuvuutta. Tämä on tärkeää Itämeren alueen kestävän tulevaisuuden kannalta. Nyt EUn eh, Itämeri-strategia on antanut eh, myös rakenteet siihen, että voidaan puuttua tähän haasteeseen koordinoidusti. Olen tyytyväinen toimielinsopimukseen, joka saatiin ajatellen bonusohjelman täytäntöönpanoa. Eh, haluaisin painottaa myös sitä, että jäsenvaltiot eivät ole täysin samoilla linjoilla, kun halutaan saada aikaan todellinen etenemismalli ilman, e, että meillä on kunnon rahoitusta, on hyvin vaikeata e, e, kunnollisia tutkimusohjelmia ja niinpä ei voida taata kunnon tuloksia. Nyt tarvitaan myös tehokkuutta ja lisäarvoa. Ja sitä varten komissio painottaa, että päätöksen täytäntöönpanoa ei pitäisi pitää ennakkotapauksena tulevaisuutta ajatellen. Jäsenvaltioiden pitää panostaa kunnolla ennen kuin käynnistetään mitään 185 artiklaan perustuvia aloitteita Euroopan komissio luottaa täysin siihen, että bonusohjelma voi optimoida tutkimusohjelmia Itämeri-alueella ja parantaa tieteellistä eh, kapasiteettia ja parantaa eh, tutkijoiden eh, liikkuvuutta ja lisätä synergiaa, poistaa päällekkäisyyksiä myöskin. Tämä on tärkeää Itämeren tulevaisuutta ajatellen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ympäristövaliokunta valiokunnan nimissä yksi minuutti edustaja Rosbach. Kiitos puhemies. Bonus on tärkeä pilottihanke ja siinä on kysymys yhteistyöstä nimenomaan tietyllä alueella olevista miljö- ympäristöongelmista. Mitä tulee Itämeren valtioihin, tämän ohjelman on, ei ole tarkoitus pelkästään sisältää EUn jäsenmaita, jotka saastuttavat Itämerta, joka on yksi saastuneimmista meristä, vaan on tarkoitus myös selvittää kaikki ne monet ja ratkaista ne monet ympäristöongelmat, joita Irämeren alueella on. Mitä tulee esimerkiksi paperitehtaiden ja vastaavien saastuttamiseen ja siihen, että mikä uhkaa esimerkiksi kalakantaa. Tässä on kysymys Venäjän öljyjohdosta, kaasujohdosta, ja ne eivät millään tavalla edistä tätä ekojärjestelmää. Kiitos, eli ky, ki, kyllä kiitos bonusohjelmalle. Se ei riitä, ja se, sitä on seurattava kansallisvaltioissa myös omalla toiminnalla ja rahoituksella. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Nyt puhujat ryhmien nimissä. Ensimmäiseksi kansanpuolueen ryhmän nimissä edustaja Valnisteroi puolitoista minuuttia. Puhemies, rouva komission jäsen, hyvä esittelijä. Minä uskon, että nämä erityiset ongelmat, ja Itämeren erityistilanne johtaa siihen, että tarvitsemme erityisen lähestymistavan. Olenkin erittäin iloinen siitä, että tässä on päästy yhteisymmärrykseen asiasta, että työ voi alkaa, mutta tähän liittyy muutamia ongelmia. Komission jäsen mainitsikin jo ne. Tarvitaan yhteinen rahoitus, pohja, yhteiset varat jotka on sitten tarkoitus ottaa käyttöön. Me puhuimme tästä asiasta ja tässä on myöskin pragmaattinen lähestymistapa olemassa. Nämä maat voivat ikään kuin lähteä shoppaamaan tällaiselta hankelistalta, jota yliopistot luovat. Minä en tätä vastusta, mutta asia täytyy kuitenkin arvioida. Tämä täytyy tapahtua tehokkaasti ja jos se toimii, se, että teemme parempaa yhteistyötä kuin menneisyydessä, niin kyllähän tämä on sitten esimerkki myöskin EU 2020-strategiasta. Jäsenvaltiot maksavat, mutta kyse on myöskin täytäntöönpanosta ja ainoastaan tutkimuksesta, vaan täytyy myöskin katsoa, miten tämä sitten toimeenpannaan, jota ympäristötila saadaan paremmaksi. Meidän täytyy katsoa, miten tilanne toimii. Sitten toinen huomautus. Olen sitä mieltä, että tämä lähestymistapa Itämeren kohdalla voi olla myöskin esimerkki myöskin muita makroalueita ajatellen, esimerkiksi Tonavan alueelle – ja komission jäseneltä pyytäisin myöskin, että hän keskittyisi myöskin näihin alueisiin. Nyt teidän aikanne jo päättyi. Seuraavaksi sosialistit ja demokraatit. Edustaja Gierek. Puhemies, komission jäsen ehdotusluonnos, joka koskee Itämeren hyvinvointia, jonka komissio on esittänyt. Siinä otetaan esiin tärkeä elementti, strateginen suunnittelu, koska ilman sitä voimme ainoastaan, emme voi todeta tutkimuksen kehittyvän. Siis tässä on kysymys laajemmasta toimintaohjelmasta, paremmasta strategiasta, jossa ei pelkästään otettaisi huomioon Itämerta, vaan myös sen valuma-alue. Ja se, että otetaan mukaan asiantuntijat on hyvin tärkeää, koska se, se, he menevät pidemmälle kuin vain laboratoriotesteihin. Mitä tulee esimerkiksi alueisiin, jotka joiden valvonta kuuluu tietyille alueille. Kaiken tämän pitäisi heijastua komission valitessa riippumattomia asiantuntijoita, mitä uusiin jäsenvaltioihin Itämeren alueella tulee, niin siellä pitäisi ottaa huomioon seuraavat tekijät. Esimerkiksi tutkimuspotentiaali näissä jäsenvaltioissa vaihtelee, ja useinhan vauraus ja tutkimus kulkevat käsi kädessä. Mutta on huomattava, että 25 prosentin rahoitusosuutta on vähennetty. Monissa maissa tämä vaatimus ei pelkästään ole laillisesti sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Se vaikuttaa tietysti erilaisiin tutkimussuunnitelmiin. Mitä strategiseen suunnitelmaan tulee, se vaatii aikaa ja kaikkea tätä pitäisi tehokkaammin panna täytäntöön kuin mitä ehdotuksessa on sanottu. Mitä sitten tulee priorisointeihin Itämeren alueella ja sen valuma-alueella? Vasta silloin sitten pitäisi investoinnit sopeuttaa tutkimuspanoksiin. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Haassi vihreiden nimissä. Hyvät kollegat, suuri kiitos raportööri Leena Eikille aivan erinomaisesta työstä

Kiitoksia. Ja nyt päätettiin ryhmien nimissä puheenvuorot omissa nimissään seuraavaksi edustaja Carvalho. Kiitoksia puhemies. Nyt tämä bonusohjelma, eh, siinä on jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimet ympäristöalalla eh, yhdistetty ja tämä on innovatiivinen ohjelma. Hyvin tärkeitä asioita ja siinä saadaan myös tutkimusyhteistyötä aikaan. On eh, muitakin Euroopan unionin alueita kuin Itämeri esimerkiksi. Lounais-Euroopassa on tällaisia alueita, jotka voitaisiin tällä tavoin yhdistää, ajatellen tutkimuskoordinaatiota. Tästä hyötyisimme kaikki. Niinpä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio, niiden pitäisi saada aikaan myös Lounais-Eurooppaa varten ähm, vastaava ohjelma. Äh, tältä voin äh, otettaisiin huomioon Euroopan äh, Atlantin kehittyminen ja siihen liittyvät näkökohdat. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Catch the Eye. Siinä vi- neljä puheenvuoroa ja me keskeytämme minuutin jälkeen ensimmäiseksi edustaja Luhan implicarea comunităii în programul comun de cercetare la marea baltică reprezintă dovada faptului că instituiile europene doresc îmbunătăirea coordonării politicilor programelor i a celorlalte activități menționate. Kiitos. Mitä yhteisön lainsäädäntöön tulee, jos siinä halutaan enemmän tutkimusta Itämerellä, niin tarvitsemme silloin koordinointua yhteistyötä yhteisön tasolla vastaaksemme kaikkeen tähän ja parantaaksemme tämän ohjelman tehokkuutta. Mitä tulee kaikkiin aloitteisiin, joita tässä yhtenäisessä ohjelmassa on, jotta voitaisiin tällä tavalla taata kestävä kehitys alueella. Mielestäni tämä ohjelma on erittäin myönteinen Itämeren alueella, mutta sen ei pidä pelkästään kohdentua tähän alueeseen. Mitä tällaiseen yhteistyöhön, alueelliseen yhteistyöhön tulee, niin sitä pitäisi soveltaa myös muilla alueilla, ei pelkästään Itämeren alueella, vaan myös Tonavallakin. Siksihän meillä on vahva ja kilpailukykyinen Euroopan unioni. Kiitos. Morkunaite. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Morkunaite. Puhemies. Itämerin tutkimusprojektien täytäntöönpano on osoittanut, mikä katastrofaalinen tilanne Itämerellä on. Esimerkiksi sellaisissa paikoissa, missä tällaisia muutoksia ja infrastruktuurimuutoksia on tarkoitus tehdä. Tämä ei kosketa ainoastaan EU-maita, vaan myöskin muita. Myr- myr- myrkyllisyys on lisääntynyt alueella ja tarkoituksenakin on parantaa Itämeren valvontaa, jotta tutkimus on kaiken kattavaa ja tarkoituksenmukaista on tärkeää, että mukaan otetaan monien maiden tutkijoita. Tämä on ennaltaehkäisevä tapa toimia tämän ohjelman kautta. Uhat täytyy ottaa huomioon riittävissä ajoin ja näin voimme sitten varmistaa, että Itämeren tila ei huono. Edustaja Antonescu. Eh, kiitoksia puhemies. Eh, tietyillä alueilla voitaisiin ympäristöongelmat eh, ratkaista paremmin, jos jäsenvaltioiden toimet yhdistettäisiin ja hoidettaisiin yhdessä. Olen tyytyväinen tähän komission ehdotukseen bonus ohjelmasta. Erittäin hyvä, että arvioidaan nyt ohjelmia, että voidaan hyödyntää sitten tätä vastaisuudessa. Olisi erittäin hyvä, jos internetsivuilla julkaistaisiin tulokset ja yritykset voisivat oppia tästä ja tällä tavoin suunnitella investointinsa. Olisi hyvä nähdä todelliset tulokset ja hyödyt, lisäarvot, joita tulee tästä ohjelmasta eh, mm, tälle alueelle ja eh, talouteen. Kiitoksia, edustaja Sikerski. Szanowni Państwo, w pełni popieram otworzenie wspólnego programu. Hyvät naiset ja herrat, täysin hyväksyn yhteisen tutkimusohjelman Itämeren alueelle, bonus 169. Olen vakuuttunut siitä, että ylikansallinen tutkimusohjelma, jossa on kysymys ylikansallisesta yhteistyöstä, saa aikaan tehokkaampaa toimintaa Itämeren alueella ja vaikuttaa tietysti Itämeren kestävään kehitykseen. Bonus 169 sisältää kahdeksan maan toimintaa on olemassa toinenkin maa tässä tapauksessa, eli Venäjä. Ja mielestäni olisi tosiaan hyvä, jos Venäjän tutkijat osallistuisivat tähän tutkimusohjelmaan, jonka pitäisi tosiaan esittää joitakin ehdotuksia Euroopan unionille Itämeren kehittämiseksi ja tällä tavalla myös voitaisiin kehittää tulevia makroalueita, joista kaksi kuukautta sitten keskustelimme Euroopan parlamentissa. On tosiaan vahinko, että me voi, meillä ei ole varaa keskustella avoimesti ja puhua avoimesti eri uhista Puhemies keskeyttää. Kiitoksia, edustaja Wallis. Ogromnie dziękuję panie przewodniczący za uzgodnienie mojego głosu. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze... Kiitoksia oikein paljon puhemies. Haluaisin painottaa sitä, että Itämeren tutkimuksen täytyisi olla osa kohesiopolitiikasta EU:ssa, kun keskitymme lukuisiin horisontaalisiin aspekteihin, kuten esimerkiksi Tonava-hanke, Itämeri ja Välimeri, nämä pitäisi yhdistää suuria kauppaoperaatioita tässä keskitetään Kiinaan. Tästä syystä pitäisi myöskin keskittyä Itämeren alueeseen, jotta voitaisiin yhdistää tässä ikään kuin pohjoinen ja etelä meillä on tietoja tästä aiheesta. Minä toivon, että Itämeri linkitetään äh, etelään äh, äh, eurooppalaisten verkkojen kautta. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsenä voi vastata komission puolesta näihin puheenvuoroihin. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää ja kiittää myös siitä, että e, edustajat ovat näin myöhään täällä keskustelemassa. Olen erittäin tyytyväinen, että nämä näkökohdat, jotka tulivat 185 ohjelmassa, ne on e, hyväksytty ja tämä on menestys kaikille toimielimille. Bonusaloite auttaisi kaikkia Itämeren alueen maita, jotta ne voisivat puuttua näihin ympäristöongelmiin alueella. Edistetään synergiaa tutkintaa ja poistetaan päällekkäisyys, joka syntyy pelkästään kansallisesta tutkimuksesta. Kun katsotaan poliittisia ongelmia, joita edessä on eh, esimerkiksi ilmastonmuutos, energia, eh, tekijät tässä eh, Yhteistyö on todella tarpeen. Artikla 185 aloitteet ovat olleet avainasemassa, kun puututaan näihin kysymyksiin kokemus näistä hankkeista eh, mahdollistaa sen, että voimme täysin käyttää hyväksi kansallisia eh, ja kansainvälisiä ohjelmia. Sanoin, että, eh, sanoin jo tammikuussa, että olen täysin eh, sitoutunut Euroopan tutkimusalueen kehittämiseen, mutta meidän täytyy toimia yhteistyön hengessä, jos haluamme päästä tavoitteisiin. Tämä on olennaista, kun puhutaan Euroopan unionin tulevasta talouskehityksestä ja jos haluamme varmistaa sen, että EUsta tulee johtava tekijä eh, tutkimuksen ja tieteen alalla. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä esittelijä, edustaja Eek, korkeintaan kaksi minuuttia. Tack, Kiitos puhemies. Bonus on itse asiassa pilottihanke 185 artiklan mukaisesti ja voin vakuuttaa kaikille niille, jotka työskentelevät bonusohjelmassa vastaisuudessa, jotka lukevat tai joita se koskee tavalla tai toisella. Ei ole, tämä ei ole helppoa. Siis ei ole helppoa yhdistää tutkimus tutkimusvaroja EU-sta ja eri jäsenvaltioista, vaan se on suuri haaste, eikä ole helppo koordinoida mui, eri akateemisia tutkimuskulttuureja ja perinteitä. 16 suurta tutkijaryhmää, 500 tutkijaa kahdeksan maata ja koko muu EU, joka katsoo sitten, että miten tämä todella onnistuu. Ja kaikki, joiden on tarkoitus valvoa, että teemme asiat tehokkaasti. Ja tämä tulee vaatimaan paljon kaikilta mukana olevilta tutkijoilta, jäsenvaltioilta, niiden hallituksilta ja voin todella vakuuttaa teille, että se tulee vaatimaan myös hyvin tiukkoja poliittisia päätöksiä ja tiukkaa poliittista johtoa. Mutta näin on tehtävä. Meidän täytyy olla, tutkimusohjelmien täytyy olla hyvin ja Meidän on otettava suuri vastuu siksi, että meidän on ratkaistava yhdessä Itämeren alueen ongelmat. Meidän on löydettävä myös sellainen malli, joka auttaa meitä etenemään myös muilla Euroopan alueilla, mitä tulee suuriin jokiin, välimereen ja ylipäänsä kaikkeen siihen, miten me käsittelemme yhteisiä resursseja veronmaksajilta eri EU-ohjelmissa ja kansallisissa ohjelmissa. Itämeri on osa meidän yhteistä historiaa ja kulttuuria jääkauden lopulta viikinkien keskiajan kaupan ja vapauden meren kautta kylmän sodan aikana ja siis tästä, meidän vastuullamme on tämän kaiken hallinnointi. Jos ajatellaan näitä suuria haasteita ja vaikeuksia, niin haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet työhön, joka ei suinkaan ole vielä päättynyt niillä päätöksillä, jotka teemme täällä tai kun allekirjoitamme asiakirjoja, vaan as, nyt työ alkaa. Kiitoksia edustaja Eekä. Nyt päätämme keskustelun aiheesta. Äänestys pidetään huomenna. Ja sitten siirrymme seuraavaan esityslistakohtaan. Haluan vielä toistaa teille, että meidän pitää